Yeah. Uh, okay, we, we go, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, nyt kyllä aloitamme. Meillä on erittäin, erittäin äh, paljon äh, ohjelmaa iltapäivän kokouksessa. Neljä esityslistan kohta ennen Vietnam-kuulemisen alkamista. Ja aikaa kuitenkin vain kaksi tuntia, joten kaikille tervetuloa. Ensimmäinen esityslistan kohta nyt iltapäivällä on keskustelu Argentiina e G20 puheenjohtajuudesta. Me toteutamme tämän kokouksen yhdessä ulkoasianvaliokunnan kanssa. Ja tämä onkin tosiaan hyvin ajankohtainen asia, koska G20 parlamentaarinen yleiskokous järjestetään Buenos Airesissa 20. lokakuuta toinen marraskuuta välisenä aikana. Toivotan Argentiinan suurlähettilän Marcelo Siman tervetulleeksi minä en osaa kieltä, joten en kyllä tätä ääntä, ääntä osaa oikein tätä nimeänne, mutta te voitte kuitenkin kertoa meille Argentiinan G20-puheenjohtajuuden painopistealueesta. Sitten toivotan tervetulleeksi myös muut Javier permu joka saa puheenvuoron ensimmäisenä puhujana ulkoasianvaliokunnasta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Mucha... Kiitoksia oikein paljon. Puhun Espanjaa. Primero que todo quisiera... Ihan ensinnäkin haluaisin kiittää Intevaliokuntaa ja tietysti sen puheenjohtajaa siitä, että AFED-valiokunta on otettu mukaan tähän keskusteluun tänään. On erittäin tärkeää, että teemme yhteistyötä yhdessä näiden teemojen yhteydessä tai yhteyden parissa, teemojen parissa Euroopan parlamentissa, koska ne ovat tärkeitä molemmille valiokunnille. Aivan kuten tiedätte, Argentiina on puheenjohtajana G20 yhteistyössä ja tässä kansainvälisessä poliittisessa ja taloudellisessa yhteistyössä tänä vuonna 2018. Ja Argentiina on äh, pitänyt yli 50 kokousta ja pitää kokouksia edelleen. Ja sitten tai erityisesti sitten tuona ajankohtana lokakuun lopusta marraskuun alkuun. Talous, rahoitus, työllisyys, energia, maantalous, kaikki nämä ovat tärkeitä aiheita ja ne kaikki kiinnostavat myöskin Euroopan parlamenttia ja liittyvät sen työhön. Argentiinan puheenjohtajuuskausin motto on se, että yhdessä luodaan uutta kestävää tulevaisuutta. Ja G20-johtajat olivat Hampurissa kokouksessa viime vuonna ja sitten päättivät siellä, että viedä eteenpäin oikeudenmukaisuutta ja myöskin työllisyysasioita muun muassa. Ja Argentiina on pyrkinyt löytämään mekanismia, jossa yhteistyössä saataisiin nämä yhteiset tavoitteet vietyä eteenpäin. Ja näin ollen Marsi Maki 2017 vuonna aloitti kansainvälisen yhteistyön kaikilla politiikan aloilla. Argentiina puheenjohtaja valtio painottaa erityisesti kestävyyttä ja nämä ovat erittäin tärkeitä aiheita, kun pyritään pääsemään sopimuksiin ja myöskin sopimaan näistä yhteisistä säännöistä tässä maailmassa, jossa elämme vaikka kaikki eivät välttämättä yhteisiä sääntöjä haluaisikaan tähän. Ja Argentiina pyrkii löytämään vastauksia ja ratkaisuja, jotka olivat mahdollisimman oikeudenmukaisia ja kestäviä. Kansainvälinen yhteistyö, siinä toimitaan monenvälisesti ja tästä syystä ulkoasiainministeri ministeri on mukana myöskin parlamentaarisen foorumin kokouksessa tämän kuun lopussa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoron saa Argentiinan suurlähettiläs. Riittäisikö viisi minuuttia puheaikaa tai vaikka allekin? Arvostaisimme tätä kovasti. Eh, thank you, Chair. Nopeamminkin voin puhua. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kovasti, että kutsuitte meidät tänne. Niin, me olemme italialaisia, mutta minulla on espanjalainen aksentti, eli käytämme nimitystä Zima. Ää, no, täällähän puhun espanjaa. Kun kerran tulkkaus on, niin puhunpa espanjaa. G20 pidetään Buenos Airesissa tämä huippukokous ja Argentiinassa tehtiin päätös vahvasta osallistuvasta ulkopolitiikasta. G20 ää, 2017 järjesti kolme kokousta Buenos Airesissa, yksi televiestinnästä, yksi ää, ilon kokous ää, ja yksi vto kokous, muun muassa lapsityövoiman käyttö oli aiheena. Ja tämän jälkeen Argentiinasta tuli sitten 20 20 valtio, ja ihan niin kuin Javier tuossa oikein totesi, niin G20 tavoite tosiaan on saada aikaan konsensus tasa-arvoisen, tasapuolisen sekä kestävän kehityksen puolesta, eli todella kehitys, tasapuolinen ja kestävä. Miksi Argentiina mainittiin. Äh, sitten on G20 äh, kokouksen äh, paikkana ja puheenjohtajavaltiona, no, koska haluamme osoittaa sitoutuneisuutemme monen välisyyteen. Ja on myös tärkeää, että Etelä voi G20 antaa panoksensa mm, ja omat painopisteensä Mitäs tässä nyt sitten vuoden mittaan on tapahtunut ja mitä tavoitteita tässä on käsitelty? Nyt asia, mitä Javier äsken sanoi puheenvuorossaan. Niin, mitenkä tässä nyt sitten edetään? Eli me puhumme konsensuksen rakentamisesta, reilusta, kestävästä kehityksestä – ja Mitenkä tämä sitten hoidetaan? No kolmen painopistealueen kautta. Ensinnäkin työn tulevaisuus, teknologinen vallankumous muuttaa työnkuvaa tulevaisuudessa. Näin Argentiina on tässä vuoden mittaan työskennellyt kahden idean pohjalta. Ensinnäkin äh, uusi koulutus, miten koulutetaan äh, ihmiset valmistautumaan äh, työelämän tulevaisuuteen. Ja toinen sitten työn muuttuminen, muodollistuminen Argentiinassa. Katsomme, että tietenkin tämä teknologian vallankumous tuo mukana myös muita muutoksia. Mitä tulee sitten kestävyyteen, haluamme saada mahdollisimman paljon rahoitusta, erityisesti infrastruktuurivajeen kursimiseksi kokoon, erityisesti etelässä, eteläisellä pallonpuoliskolla. Ja sitten vielä kestävyys tulevaisuudessa. Ennen kaikkea on työskennelty sen puolesta, miten maankäytön hyvän maankäytön puolesta ja elintarviketurvallisuuden puolesta. Meillä on luonnollisesti muita horisontaalisia aiheita, esimerkiksi sukupuoliulottuvuus. Sitä on käsitelty Buenos Airesissa, eh, siis naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet, naisten voimaannuttaminen tässä tulevaisuuden maailmassa, korruption torjunta, maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän vahvistaminen, yhteistyö kaupan ja investointien välillä, vastuunkanto ilmastonmuutosasioissa ja myöskin se, että katsotaan myös kauemmas kuin G20-maihin. Argentiinan on kutsuttu muun muassa Espanja, Chile, Alankomaat, Jamaika, Ruanda ja niin edelleen, siis muitakin maita. Olemme halunneet laajentaa G20 äh, pohjaa ja kaikupohjaa. No niin, neljä minuuttia 40 tässä nyt meni puheenjohtaja ja ihan lopuksi haluaisin vielä kiittää erityisesti Euroopan unionin vastuunkantoa Buenos Airesissa Monet komission jäsenet ovat käyneet Buenos Airesissa maatalouskomissaari, kehitysyhteistyökomissaari, teollisuuskomissaari, talouskomissaari ja Euroopan unionin osallistuminen Buenos Airesin kokouksiin on ollut aivan keskeinen sopimusten saamiseksi. Lisäksi hallitukseni lähettää kiitoksensa EUn rakentavasta hengestä ja yhteistyöstä. 5.14 tässä meni, kiitos. No erinomaista, aivan ihmeellistä. Kiitos. Ja nyt komissio, äh, Antuan Kasal, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja siitä, että kutsuitte minut tänne tänään iltapäivällä. Äh, suurlähettiläs ja minä emme tietystikään voi kilpailla, äh, kilpailla bonossa, mutta toivottavasti minunkin esitykseni on kiintoisa ja kyllähän tämä tilanne tämän hetkisessä maailman tilanteessa on kiintoisa. Täytyy muistaa, että tänä vuonna on G20-kokousten kymmenes vuosipäivä johtajatasolla. Me tietysti haluaisimme vedota vahvasti sen puolesta, että voitaisiin tukea ja ottaa johto käsimme monenvälisyyden puolustamisessa. Kuten Junckerkin sanoi, niin tämä on erittäin kiintoisa, tärkeä, tärkeä tavoite ja EU tietenkin tulee tekemään kaikkensa huippukokousneuvotteluissa, jotta voimme puolustaa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä niin, että olipa, olipa kyse siis kaupasta, ihmisoikeuksista, turvallisuudesta tai mistä tahansa. Tällainen monenvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää, kun halutaan torjua globaaleja haasteita, tarttua niihin. Tässä yhteydessä haluaisin niin ikään tukea Argentiina puheenjohtajavaltiona. Tällä hetkellä se kärsii, on kärsinyt aika paljonkin tämänhetkisessä tilanteessa. Ja me haluaisimme tosiaankin tukea niitä tämänhetkisiä uudistuksia, joita Argentiinassa on meneillään – Mitkä sitten ovat EUn painopisteet huippukokouksessa? No, ensinnäkin ne on oikeastaan aika helppo nähdä. Kauppa, agenda, ilmastonmuutos, globalisaation tulevaisuus ja terrorismin torjunta. Aloitan kaupasta. Viittasin jo siihen, kun puhuin niistä yleisistä tavoitteista tavoitteistamme. G20-kokouksessa haluamme tietysti lieventää tämänhetkisiä kauppaan liittyviä jännitteitä, joita viime kuukausina on nähty, ja toivottavasti saamme aikaan positiivista agendaa. Olemme jo nähneet useita ehdotuksiakin, jotka liittyvät tähän tavoitteeseen. Toki haluamme, että kolme maailman VTOn tehtävää uudistuvat neuvottelu, riidanratkaisu- ja valvontafunktiot, niin että kaikki näitä voitaisiin uudistaa ja toivottavasti voimme tarjota uutta pökköä pesää myös Geneven kokouksessa ja samoin Osakan kokouksessa kesäkuussa 2019. No niin, tähän liittyen seuraava, siis me toivomme uudistusta ja me tuemme sitä työtä, jotta kauppa, ulkomaan kauppaministerit – OECDn tuella ovat tehneet teräksen. Ylikapasiteetti on tietysti pulma. Ministerit ovat kokoontuneet hiljan seuranneet tätä asiaa ja nyt tarvitaan se, sen, tämän asian täytyy olla esillä huippukokouksessa ja toivottavasti johtajat antavat meille osviittaa, antavat osviittaa myös seuraavalle VTOn puheenjohtajavaltiolle niin, että tätä teräskauppaa voidaan vähän säännellä. No sitten ilmastonmuutos. No Tuskin tarvitsee erikseen sanoa, että tämän viikon alku oli aika tärkeä äh, hetki, kun saatiin YK IPCCn äh, kertomus. Äh, mehän tapaamme Katowicen konferenssissa vähän ennen huippukokousta ja jos ilman, ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia talouteen ei mainittaisi, niin se nyt ei tulisi kuuloonkaan. Eli kyllä me tulemme sen tärkeyttä korostamaan, eli Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa samoin kuin 2030-agendan ja kestävän kehityksen tavoitteiden tärkeyttä. Ja kaikki tämä on tärkeää myös Afrikan kannalta. Ja sitten totean vielä, että Euroopan unioni on jatkuvasti halunnut valjastaa globalisaatiota. Tämä oikeastaan liittyy useisiinkin talouden sektoreihin. Haluamme kuitenkin edistää suurempaa osallistavuutta, naisten osallistumista työvoimaan. Haluamme investoida koulutukseen, taitoihin, ihmispääomaan. Ja toivottavasti voimme yksilöidä konkreettisia toimia kullekin G20-kumppanille niin, että voimme myös aloittaa valvontaprosessin osakaa silmällä pitäen. Tähän liittyen tuemme kovasti sitä agendaa, joka asetettiin digitaalitalouden verotuksen verotuksesta puheen ollen komissiohan on tähän liittyen tehnyt ehdotuksia ja globaalit ratkaisut varmasti tähänkin löydetään. Ja sitten vielä lopuksi haluaisimme edistää sitä asiaa, että viime vuonna terrorismin vastustamisesta hyväksyttyä lausuntoa alettaisiin toi, täytäntöön panna. Sehän lepää terrorismin rahoituksen estämiseen ja radikalisoitumisen estämiseen ja rahanpesuun estämiseen terroritarkoituksessa. Ja nyt aikani tässä loppuukin. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Onko kysymyksiä tai puheenvuoroja jäseniltä? Winkler, olkaa hyvä. Uh, thank you, thank you very much. Uh, Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja hyvä suurlähettiläs. Kiitoksia alustuksesta ja halusin lainata teitä Argentiinien puheenjohtajakautena. Tämä kestävä kehitys, kyllä siitä todella puhutaan juurikin meidän valiokunnassamme paljon – ja meidän tarkoituksemme on tehdä kauppaa ja investointia asioissa yhteistyötä, ja tässä todella kauppa on moottori kasvulle. Joten jotta me saisimme kestävää kauppaa, niin meidän pitää, meillä pitää olla toimiva kansainvälinen säännöstö kaupan alalla, ja meidän pitää pyrkiä saamaan tasapainoa mahdollisimman paljon erityisesti kun ajatellaan hyötyjen ja kustannusten jakautumista. Eli nämä, tällainen järjestelmä tarvitaan, aivan kuten komission edustajakin sanoi. Meillä on Euroopan unionissa jo jatkuvasti ehdotuksia VTO-asioissa ja Genevessä pari viikkoa sitten syyskuun lopussahan näistä asioista puhuttiinkin. Meillä on tämä ehdotuspaketti ja me haluamme tukea sille näiden G20 jäsenten parissa. Ja sitten pitää kohdata todellisuus. Meidän kansalaisemme menettävät luottamusta kauppaan ja globalisaatioon, joten meidän pitää keskustella ja aloittaa keskusteluja kaupan tehokkuudesta ja toimivuudesta ja niistä sopimuksista, joita meillä on jo olemassa. Ja lisäksi pitää saada lisää investointeja ja myöskin kauppasuhteita. Protektionismi ei ole koskaan pelastanut ketään ja se ei todella ratkaise mitään ongelmia maailmanlaajuisesti. Eli kauppasodissa ei ole mitään voittajia. Jossakin, joissakin pääkaupungeissa tuolla äh, valtamerten toisella puolella on erilaiset mielipiteet, mutta täm, näin se asia on. Ja myöskin G20-yhteydessä näitä ajatuksia pitäisi viedä eteenpäin. Me tarvitsemme monenvälisiä sopimuksia tai kahdenvälisiä sopimuksia, jotka voivat sitten olla täydentäviä. Eli meidän viestimme eh, delegaationa, eh, kun olemme mukana tuolla G20 parlamentaarisessa kokouksessa, on se, että ainoastaan kun, jos teemme yhteistyötä, voimme saada tasapainon ja kestävyyden ja myöskin saamme aikaiseksi työpaikkoja ja saamme aikaiseksi PK-yritysten mukaan tuloa myöskin tässä maailmanlaisessa ketjussa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä edustajilta? Dalkmas, olkaa hyvä. I just, I'd, uh, it'd be interesting to know. Niin olisi vain kiintoisaa tietää, mikä G20 puheenjohtajavaltion näkemys Venäjästä on ja Venäjän vastaisista sanktioista. Ja Entäpä sitten Iran ja Iranin vastaiset sanktiot? Tämä oli aika lyhyt tämä minun kommenttini, joten aika vaikea välttää antamasta kattavaa vastausta. Right. Anyone else? No. I... Muita? Ei. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten eh, ehkäpä suurlähettilässä eh, haluaa vastata esitettyihin huomioihin. Kiitoksia. Kyllä, helppo vastata kollegalle siellä edessä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Protektionismia Argentiinassa sovellettiin vuosikausien ajan, mutta ihan se toiminut, joten meillä on kyllä tästä kokemusta. Olin suurlähettiläänä Genevessä aiemmin ja Genevessä todella ajoimme vahvasti monenvälistä agendaa. Saman me tehdä Argentiinassa, joten älkää olko huolissanne. Me todella uskomme sen olevan oikea tava eten edetä ja luoda hyvinvointia. Ehkäpä aiemmat hallitukset Argentiinassa olivat eri mieltä, mutta tämä on linta nyt. Ja toiseen kysymykseen en voi vastata. Kiitoksia. Kiitos teille ja komissio, jos eh, herra Kasel haluaa reagoida. No, very, very briefly. Ihan lyhyesti vain puheenjohtaja, koska minun täytyy tietysti, voin vain sanoa olevani samaa mieltä sen kanssa, mitä juuri sanottiin. Oikein mallaa hyvin EU-näkemysten kanssa, enkä voisi enempää korostaa sitä, miten tärkeää on toimia yhteisönä ja tehdä yhteistyötä, koska mikään muu vaihtoehto ei ole oikea tie eteenpäin. Eli täysi tuki. Thank you. Uh... Kiitoksia. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä. Kiitoksia panoksestanne ja kiitos suurlähettiläsvierailustanne ja luonnollisesti ne meistä, jotka tulemme Buenossa Airesin G20 parlamentaariseen yleiskokoukseen kovasti jo tuota tilaisuutta odotamme. Meillä on nyt tiukka aikataulu, niin kuin totesin, niin välittömästi siirrymme esityslistalla eteenpäin esityslistan kohtaan 11. Tässä kyse on Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppasuhteista. Toivottaisin tervetulleeksi edustajat Etelä-Afrikan tasavallan suurlähetystöstä suurlähettilään johdolla. Arvoisa suurlähettilässä, tervetuloa. Paso Sangu. Jälleen kerran pahoittelen tätä niin Korjatkaa ihmeessä nimenne oikea äänne asu. Seitsemän hengen näintä valiokunnan ad hoc valtuuskunta käy lokakuun lopulla maassanne arvioidakseen EPAn täytäntöönpanoa. Sehän on kaksi vuotta ollut nyt voimassa. Lisäksi haluaisimme keskustella Euroopan unionin ja afrikan kauppasuhteista kumppaniemme kanssa. Mm, keskustelusta täällä valiokunnassa onkin jo päässyt vierahtamaan aikaa, joten nyt on kyllä korkea aika palata asiaan. Ja aivan aluksi